Shall we begin uh, with this? No niin, jatkamme kokousta. Viimeinen kohta esityslistalla on lausuntoluonnoksen esittely, naapuruuskehitys kehitys ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustaminen. Itse olen Liben valmistelija. Tämä liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen – ja tässä on otettu esiin tärkeimmät prioriteetit ja rahoituspuitteet EUn ulkoiselle toiminnalle. Naapuruskehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen tavoitteena on edistää EUn arvoja ja intressejä kaikkialla maailmassa, jotta pääsemme päätavoitteisiin, niin kuin on kirjattu perussopimuksiin. Meidän valiokunnallemme erityisen tärkeää on se osa asetuksesta, jossa puhutaan budjettikysymyksistä ja että niiden pitää vastata mahdollisuuksia ja haasteita, jotka liittyvät maahanmuuttoon täydentäen unionin maahanmuuttopolitiikkaa. Komissio on ehdottanut, että 10 prosenttia rahoituksesta osoitetaan maahanmuuton syihin puuttumiseen ja tuemme maahanmuuton hallinnointia mukaan lukien pakolaisten ja maahanmuuttajien oikeuksien suojelu. Sitten annan itselleni puheenvuoron valmistelijana ja sen jälkeen varjoesittelijöille. Niin, olette siellä paikalla sentään. Vaihdan nyt italiaksi, koska olen valmistellut puheenvuoron italiaksi. Tehtävämme on korjata ehdotusta kansalaisvapauksien valiokunnan näkökulmasta. Ja tähän olen pyrkinyt, jalkakin tämä on monimutkaista, koska monet aiheet liittyvät toisiinsa ja ne vaikuttavat libevaliokunnan toimintaan, vaikka ne eivät varsinaisesti liity meidän toimialamme. Eli keskityn kolmeen alaan, jotka ovat lausunnon ytimessä. Ja olen hyvin kiitollinen varjoesittelijöille, niillekin, jotka nyt eivät ole paikalla – heidän panoksestaan ja yhteistyöstään. Eli ihan lyhyesti kolme kohtaa. Ensinnäkin maahanmuutto. Tarkistuksani, tarkistuksissani en halua, että käytetään varoja muihin tarkoituksiin kuin päätarkoituksiin. Ja kohdassa kolmen lueteltu tavoitteet. Mielestäni tavoitteluettelosta puuttuu puuttuu kestävä kehitys, köyhyyden torjunta, eriarvoisuuden torjunta, mutta tämähän nyt ei kuulu tämän valiokunnan alan. Maahanmuuttoasetusta ei saa käyttää eri tarkoituksiin kuin niihin tarkoituksiin, jotka on kirjattu alas. Eli sitä ei saa käyttää välineenä jotka liittyvät lyhyen aikavälin ulkopoliittisiin toimiin. Sitten oikeudelliset puitteet. Esitys on tältä osin hiukan puutteellinen ja olisi hyvä mainita selkeästi eurooppalaiset ja kansainväliset lait liittyen ihmisoikeuksiin ja maan suojelun sääntöihin, esimerkiksi perusoikeuskirja, ihmisoikeusperuskirja, YK yleissopimus ja Pariisin ilmastosopimus. Ja sitten kolmas ja viimeinen kohta, eli välinen hallinnointi. Muutamissa tarkistuksissa Euroopan parlamentille ehdotetaan – voimakkaan, voimakasta roolia. Ja komission tulisi toimittaa parlamentille vuosikertomus käytetyistä varoista. Myöskin haluaisimme vahvistaa tätä grievance-mekanismia. Meillähän on jo kestävän kehityksen rahasto, mutta mitään uutta rahastoa ei ole ehdotettu kestävälle kehitykselle. Jos joku kärsii näistä toimista, niin silloin pitäisi olla mahdollista esittää valituskomissiolle. On tärkeää, että kansalaisjärjestöille annetaan, myönnetään se tärkeä rooli, joka niille usein on, kun ajatellaan köyhyyden torjuntaa. Tällaisia järjestöjä tulisi kuulla järjestelmällisesti, jotta päätökset voidaan tehdä lähempänä todellisia tarpeita, joita on kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota naisiin, lapsiin, alaikäisiin. Kiitoksia ja ensimmäisen puheenvuoron saa sitten Vistisen. And you have two minutes time. Kaksi minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Thank you for that, Chair. Um, as... Kiitoksia tästä varjoesittelijänä ESE-ryhmästä. Me olemme tosiaankin iloisia komission toimista. Tässä mennään ihan oikeaan suuntaan, kun halutaan tämä kansainvälistä yhteistyötä ja naapuruus välinettä koskeva väline. Tässä mennään oikeaan suuntaan. Me haluaisimme, että komissio olisi mennyt vielä vähän pidemmällekin, mutta se näkyy sitten niistä tarkistuksista, joita esitämme tähän lausuntoon. Olemme myös käyneet läpi esittelijän tarkistusluonnokset ja meidän kantamme on se, että me ehkä teemme vähän erilaisia tarkistuksia. Eli me ehkä laadimme oman lausuntomme. täällä lähdemme ainakin omien kantojemme mukaan matkaan. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin sitten antaisin puheenvuoron komission edustajalle. Saamme Terjo, olkaa hyvä. Eh, eh, Thank you very much, uh, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin haluaisin ensin kiittää tästä lausunnosta. Se on aivan oikeasuuntainen mielestämme. Mutta pari kommenttia kysymyksistä, jotka siellä lausunnossa ovat. Me olemme sitä mieltä, että uusi naapuruuskehitys ja kansainvälisen yhteistyön väline Tämä ei ole ehkä oikein esitetty tämä suhde Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta johdon tuossa kappaleissa on jo esitetty eri viittaukset, jotka ovat siellä artikloissa. me olemme kyllä sitä mieltä, että sen pitää olla 2030 agendan alla ja auttaa meitä pääsemään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Agenda 2030 koskee myös siirtolaisuutta, kuten eurooppalaisessa yhteisymmärryksessä on esitetty. On tärkeää, että meillä on kattava lähestymistapa siirtolaisuuden suuntaan sekä maantieteellisesti että temaattisesti se on tämä välinen alla. Kuten mainitsitte, 10 prosenttia kohdennetaan laittoman maamuutin juurisyihin. Ja muut on sitten valmiuksien kehittämistä pitkällä aikavälillä totta kai. On tärkeää nähdä, että siirtolaisuus ei jää syrjään kehityspolitiikasta. Tämä on mielestämme paras tapa puuttua siirtolaisuuden juurisyihin. Hienoa kuulla myös viittaukset eri sitoumuksiin, joita EU:ssa on jo tehty ja sopimuksiin myös olemme iloisia, että ne voidaan sisällyttää sinne tekstiin. Tämä on tapa rekisteröidä ne tietenkin, vaikka olemmekin yleisemmin mieltä, että ne ovat siellä mukana, mutta tuo sanamuoto tai niiden listaaminen ehkä on edistysaskel. Pari muuta seikkaa. FSD-kertomus. Ehkä voisin todeta, että ehdotuksenne on jo varainhoitoasetuksessa. Eli nyt kestävän kehityksen rahasto hyväksyttiin viime vuonna FSD Plus ja näiden kahden asetuksen ero liittyy siihen, että uusi varainhoitoasetus astuu voimaan ja useat velvoitteista, joita oli alun perin tässä asetuksessa, ne on nyt varainhoitoasetuksessa, eli niitä ei tarvitse ehkä – uudestaan mainita. Pidämme hyvänä sitoumusta kansalaisjärjestöjen suuntaan. On hyvä, että ne on mainittu ja että niitä kuullaan ohjelmoinnin ja ohjelman täytäntöpanon aikana, kuten on tänäkin päivänä. Ja tätä kantaa vahvistetaan koska järjestöjä kuullaan ohjelmanin joka vaiheessa. On tärkeää myös muistaa, että NECD e lisää yhteistyön mahdollisuuksia, koska pirstaloituminen eri välineisiin ei ole enää nykypäivää, vaan saadaan yhdet selkeät säännöt. Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta osallistua keskusteluun. Very grateful. Olemme kiitollisia näistä selvityksistä. Toivottavasti voimme jatkaa tätä vuoropuhelua tulevaisuudessa. Jos muita puheenvuoropyyntöjä... Ah, Niin, tarkistusten jättämisen määräaika on tiistaina 6. marraskuuta kello 17. Niin siinä taisi olla kaikki. Kiitos ja kokous päättyy.